7. Buongiorno. Hyvää huomenta. Toivotan kaikki tervetulleeksi tähän meidän kokoukseemme. Eli tervetuloa valiokuntamme kokoukseen. Mikäli esityslistaan liittyen ei ole mitään huomautettavaa, niin se on täten hyväksytty. Tämän päivästä kokousta voi seurata myöskin internetin kautta. Minulla on ilo ja kunnia toivota tervetulleeksi komission jäsen Daciau Ciolos. Hän kertoo meille maito- ja maitotuotoalan sopimussuhteiden osalta esitetystä asetusmuutoksesta. Tämä on vasta hiljattain hyväksytty ihan muutama minuutti sitten. ja te saatte paraikaa tämän asiakirjan käyttöön. Arvoisa komissaari, tänään puhumme siis tästä laatupaketista, ainakin esityslistan mukaan, mutta vasta huomennahan komissio hyväksyy virallisesti laatua koskevat järjestelyt, joten tätä nimenomaista asiaa käsittelemme sitten tuonempana. Mutta kiitokset komission jäsenelle Ciolokselle hänen vierailusta. Ensimmäisenä puheenvuoron saavat koordinaattorit ja sen jälkeen sitten muut jäsenet. Ja vielä kerran kiitokset komissaarille siitä, että olette tulleet tänne meidän vieraaksemme. Ja nyt saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Alors, comme je l'ai déjà promis en début de l'année, euh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten lupasin, tulen nyt lakialoitteen kanssa. Maa, maitotuotesektorilla. Vielä voimme muistaa maitokriisin kuvat vuodelta 2009. Viljelijöillä oli kovan maidotuotteilla oli kovin vaikeat ajat. Ehdotus, jonka kanssa tulen tänä aamuna, pyrkii oppimaan läksyt siitä kriisistä. Sillä pyritään myös analysoimaan tilannetta nyt ja välittömässä tulevaisuudessa maitoalalla. Kun viime vuonna oli vakava kriisi ja neuvoston päätös hylätä maitokiintiöt 2015 vuoden jälkeen. Tiedätte, että perustimme korkean tason ryhmän, jossa oli asiantuntijoita jäsenvaltioista ja toimialalta. Ja he ovat nyt sitten tämän vuoden miettineet, mitä voitaisiin tehdä, mihin toimiin ryhtyä. jossa päästäisiin kiintiöjärjestelmästä irti, mutta myöskin löytää ratkaisuja yleensä elintarvikeketjun ongelmiin, joita olemme nähneet. Olemme nähneet, että on ongelma voimatasapainossa toimialalla. Ja eniten ehkä sellaista on maitoalalla. Mikä sitten panoksena pelissä on? Täytyy saada maitosektori jolla olisi, jossa pidettäisiin yllä maaseudun tasapainoa EU-ssa. Maidon tuotanto liittyy siihen, että ollaan sidoksissa maahan tietysti mielessä on vaikea siirtyä alueelta toiselle. Eli se on ala, johon täytyy kiinnittää erityishuomiota. Jos kiintiöistä luovutaan, täytyy olla varma, että sen jälkeen kun on niistä luovuttu, viljelijät tarvitsevat pitkän ja keskipitkän aikavälin tulevaisuuden näkymiä, koska jos niitä ei ole, muutoin on vaikea investoida uskottavasti ja saada lainoja pankista, kun tarvitaan. lähtökohta, ja tämä on varmaan tärkeää. Kun puhutaan neuvotteluista, jalosta ja valmistajien välillä, niin halutaan, että tietysti ei aseteta osapuolia on niin se, mutta täytyy katsoa myös lukuja. Yli 950 000 maidon tuottajaa, 5400 jalostajaa vastaan. Tämä on tasapaino, joka nähdään kentällä. Ja täytyy pystyä tarjoamaan välineitä jotta viljelijät pystyvät organisoitumaan saman kunnon hinnat. Olen myös kuullut joidenkin ihmisten sanovan, että jos nämä neuvottelut johtavat korkeampiin hintoihin, se saattaa johtaa myös suurempiin kuluttajahintoihin. Mutta meidän markkina havaintojemme mukaan, kun silloin kun tuottajahinnat olivat korkealle, niin kuluttajahinnat eivät menneet nousseet. Ja 2009 myöskin, kun kriisi oli, niin tuottajahinnat laskivat. Niin silloin kuluttajahinnat eivät laskeneet myöskään. Eli tässä on eroa. Jalostien viljelijöiden tasapainon parantaminen ei välttämättä tuo vaikutuksia kuluttajahintoihin. Mihin ehdotuksella pyritään? Halutaan markkinoiden toimivan paremmin. Yritetään saada se ala eh, toimiva markkinoiden kanssa, mutta silti onkin se maataloudesta. Kyse on maataloustuotemarkkinoista ja niiden täytyy toimia asianmukaisella tavalla. Neuvottelu, valta, voimakysymys on olennainen kysymys, halutaan toimia markkinat. Emme tässä valitse toisaalta tuottajien ja kilpailusääntöjen välillä toisaalta. Sopimukset ovat aika selvät siitä, miten kilpailusääntöjä sovelletaan maatalousmarkkinoilla. Ja nämä ehdotukset ovat täysin sopusuunnassa sopimusten kanssa. Mitä sitten ehdotamme tässä paketissa? Haluamme, että maidon tuottajat voivat ne pystyvät neuvottelemaan jalostajien ja heidän organisaatioidensa kanssa. Ehdotamme, että tuottajajärjestöjä voidaan perustaa sopimuksista neuvottelemiseksi. kolme ja puoleen prosenttiin asti tuotannosta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin 36 prosenttia jäsenmaan tuotannosta. Kolme ja puoli prosenttia on otettu yhteisön tuotannosta, koska suurin yksityinen jalostaja EU-ssa edustaa noin 3,5 prosenttia koko EU-maidon tuotannosta. En puhu tässä kooperatiiveista, puhun yksityistä yhtiöistä. On myös 36 prosentin raja kansallisesta tuotannosta, joka voi keskittää yhdelle tuottajaorganisaatiolle. Eli silloin saadaan kullakin kansallisella, kullakin kansallisella markkinoilla vähimmäismäärä Muuten saattaa tulla syytöksiä, että ehdotus rohkaisisi monopoleihin. Tämä tarkoittaa sitä, että on ainakin neljä tuottajajärjestöä jäsenvaltiota kohti, ainakin kuusi Ranskassa, ainakin viisi Saksassa. Nämä ovat ne suurimmat kansalliset markkinat, jossa on eniten tuottajia. Tässä on yksinkertainen sääntö, jota tuottajat voivat käyttää yksin helposti organisoituakseen. Tällä tavalla he voivat neuvotella sopimuksista jalostajien kanssa. Jäsenvaltiot voivat tehdä tällaisista sopimuksista pakollisia jos jäsenvaltio päättää, että se ei tee sopimuksesta pakollista, tuottajat, jotka haluavat, voivat vaatia, että sopimus tulee, jos he haluavat. Jos jäsenvaltio ei halua, niin se ei estä sitä, että tuottajat, jotka sitä haluaisivat, se ei estä heitä sitä vaatimasta, että sopimus allekirjoitetaan. Tietysti kooperatiivit ovat soveltamisalan ulkopuolella koska heillä on erityinen erityisjärjestelmä tuotanto, tuotannon suhteen ja sitä emme halua sekoittaa. Mutta toivomme, että nämä rohkaisut tuottajajärjestöille myöskin rohkaisuvat järjestäytymään ei välttämättä kooperatiiveihin, mutta ehkäpä tuottajaryhmittymiin, että he voivat markkinoille yhdessä tuotteita Keskipitkällä aikavälillä tämä olisi varmaan paras tapa konsolidoida markkina-asemansa. Maaseudun kehitysohjelmaa sopeutetaan niin, että voidaan rohkaista antamaan rahoitustukea sille, että perustetaan näitä tuottajajärjestöjä tai kooperatiiveja, jossa niissä tapauksissa, joissa tuottajat eivät ole organisoituneet ja haluavat organisoitua. Ehdotuksella on aikamäärä 2020 mennessä asetus on voimassa. Piti sitten olla siirtymäaika jonka aikana on tiettyjä poikkeuksia kilpailusäännöksiin, jälleen kuitenkin sopusoinnussa sopimusten, perussopimuksen kanssa. Mutta yritämme siis rohkaista tuottajia siirtymään tuottajärjestöihin tai kooperatiiveihin. On erityissääntöjä ammattijärjestöihin, koska näin saadaan parempaa tiedonvaihtoa elintarvikeketjussa tuottajien ja, tuottajien jalostajien välillä. Toisaalta rohkaistaan siitä, siihen, että neuvotellaan sopimuksista. Toisaalta ammattien väliset rakenteet voivat rohkaista vuoropuheluun koko vuoden ajan tuottajien ja jalostajien välillä, johon tulee mukaan muitakin yhteistyömuotoja, muitakin asioita kuten markkinointi, laatu, hyvien käytäntöjen vaihto, tutkimus. Missä näitä ammattien välisiä järjestöjä ei ole, niitä rakkaistaan perustamaan jollakin aloilla. Näitä rakenteita jo onkin, kuten vihannekset. Ja näiden kokemusten varaa rakennetaan myös maitoalalla. Sitä avoimuus. Se, mitä tässä tehdään, vahvennetaan yhteisötason tason markkinoiden seurantaa, analysointia, ennustamista, hintojen seurantaa niin, että voidaan saada ennusteita maidon kulutuksesta. Sitten kaikki tämä data saatetaan ihmisten saataville koko alalla niin, että kun sopimuksesta neuvotellaan, sitten tiedetään, mikä markkinatilanne on ja tietävät, mitä mark- miten markkinoiden odotetaan kehittyvän tulevaisuudessa. Komissio kehittää kykyään kerätä tällaista dataa ja saattaa se käyttöön eurooppalaisen seurantakeskuksen rakenteessa, jotka edustavat jäsenvaltiota, mutta myöskin toimijoita elintarvikeketjun kautta elintarvikeketjun. Eli tässä ehdotukseni nyt. Pallo on teillä ja neuvostolla. Toivottavasti pystymme saamaan päätöksen niin nopeasti kuin mahdollista, jotta valuuttavälineet tulevat käyttöön tuottajille. kaksikymmentä on määräaikaa, mutta myös kaksi päivämäärää, jolloin arvioimme tehokkuutta toimissa. Toinen on 2014. Komissio tekee selvityksen siitä, että miten toimiala pärjää näiden toimien toimiryhtymisten jälkeen, siis tämän kiintiöjärjestelmän lopussa, ja jos tarpeen, ehdotamme joitakin mukautuksia, mukauttamistoimia. Toinen määräaika on sitten 2018, ennen kuin voimassaoloaika päättyy. Kiitoksia, kuten puheenjohtaja sanoi. Päätös tehtiin virallisesti tänä aamuna, esimerkiksi että teksti vasta nyt. Tämä on tietysti ensimmäinen keskustelu. Mielelläni palaan tänne myöhemmin, jos haluatte jatkamaan keskustelua. Kiitoksia. Grazie. Paljon kiitoksia, arvoisa komission jäsen. Kiitokset teille tästä selvityksestä ja kiitokset, että tulitte meidän vieraaksemme heti, kun teksti oli siunattu valiokunnassa. Nyt aloitamme keskustelun. Ensimmäisenä puheenvuoron saavat koordinaattorit. James, jos sinulle sopii, niin esittelin ominaisuudessa saisit puheenvuoron. Olepa hyvä. The commissioner for coming and, uh... Kiitos komission jäsenelle siitä, että on tullut tänne ja tuonut asiakirjan suoraan kuumana painosta, mutta asiakirja on tuosti pienempi kuin aiemmat, joita olemme nähneet, joten oletan, että meidän on hyvin vaikea te antaa mitään syvällistä vastausta tässä vaiheessa. Kysymys on siitä, että komissio on oikeassa, kun hän osoittaa siihen, mitä ongelmia on, mitkä ovat kohdanneet tätä alaa, alhaiset hinnat. Ja todennäköisesti pitää, tärkeää on, että korkeantason ryhmää on tehnyt työtä ja arvioinut näitä esityksiä. Uskon, että voimme nähdä, miten pitkälti liittyvän korkean tason ryhmän työ on sisällytetty komission esityksen lopulliseen analyysiin. Missä suurimpia ongelmia, joka tällä hetkellä kohtaa maitoalaa ja myöskin muita maatalouden aloja, on markkinoiden vaihtelevuus. Se, mitä me voisimme tehdä markkinoiden vakauttamiseksi, kaikki se olisi suureksi eduksi, mutta meidän pitää olla tietoisia myös siitä, että saman aikaan kun meillä Euroopassa on tulevaisuudessa tärkeä rooli, jos me haluamme tätä tärkeää roolia. Sinun pitää katsoa, mitä tapahtuu maailmanmarkkinoilla. Joten meidän tulee tietoisia siitä, mitä siellä tapahtuu tulevaisuudessa. Eräs hyvä lause, jota edeltäjänne käytti, kun hän puhui siitä, että maitokiintiöt katosivat, oli se, että hän sanoi, että, että saada tällainen pehmeä laskeutuminen maitosektorille – ja tämä tulee olemaan haaste meille täällä tänään. Voimmeko me todellakin saavuttaa tällaisen pehmeän laskeutumisen alalle? Koska on äärimmäisen tärkeää, että tuottajat, viljelijät tietävät, miltä heidän tulevaisuutensa tulee näyttämään ja miten he ovat toimia sen puitteissa, koska se mitä viljelijät ja ala tarvitsevat on vakaa tulevaisuus ja tulevaisuus, joka on selkeä eikä tuntematon ja on tärkeää katsoa, miten markkinat toimivat ja mm, varmasti tätä tulee arvioimaan ja voin sanoa, että esittelijänä ilman muuta aloitan heti ensi viikolla keskustelun muiden koordinaattoreiden ja varjoistojen kanssa maatalousvaliokunnassa, jotta saamme aikaan mietinnön, jolla mahdollisimman pitkälti voidaan yhteistyössä komission ja sen kanssa harjoittaa työtä niin, että voidaan taata se, että otetaan vastuu ajatellen tätä valtaa, joka meillä on yhteispäätösmenettelyn muitteissa, joka merkitsee, että pyrimme saavuttamaan tietysti parhaat mahdolliset tulokset tälle alalle. Kiitos. Grazie a te James, molto bene. E iniziamo. Kiitokset sinulle James. Hyvä. Nyt siirrymme keskusteluun ja totuttuun tapaan Michel Dantin saa ensimmäinen, ensimmäisenä puheenvuoron koordinaattorin ominaisuudessa. Olepas hyvä. Arvoisa komissaari, hienoa, että olette taas täällä meille kertomassa siitä, mitä komission kollegio on päättänyt. Ja heti tämän kollegion tekemän päätöksen jälkeen. Kyse on siis maito sektorista ja alueellisesta tasapainosta. Maitoalan tuottajat varmaan ovat maanviljelijöistä huonoimmassa asemassa. Te olette huomioineet tietyt seikat, jotka mainit tiin korkean tason ryhmässä. Se on ihan hyvä asia sinänsä. Nyt tunnustetaan myöskin eurooppalaisella tasolla tuottajajärjestöt, mutta mitä näihin lukuihin tulee, 3,5 prosenttia ja 33 prosenttia, nämä luvut täytyy vielä tarkistaa, ovatko ne riittäviä tasapainon varmistamiseksi, kun huomioidaan, että toisaalla on olemassa viisi, kuusi suurta jalostajaryhmittymää. Jatkossa tähän vielä palaammekin. Arvoisa komissaari, totesitte, että haluatte vahvistaa avoimuutta Ainakin meille EPPn puolesta tämä on melkoisen tärkeä kysymys. Mehän olemme todenneet, että avoimuutta pitäisi vaalia koko ketjun yhteydessä. Me tarvitsemme tätä avoimuutta myöskin jakelun puolella, sillä muuten jakeluverkoston ja kaupan merkitys korostuu liikaa. Innovaatioajatusta ette huomioineet. Korkean tason työryhmähän ehdotti tällaista lisäystä. Tilannehan nyt on seuraava. Yksityinen sektori on investoinut suuressa määrin maitoalan tuotannon innovointiin ja kyllä nyt kaivattaisiin jonkinlaisia virikkeitä juuri tällä nimenomaisella sektorilla, mikäli haluamme, että tilanne parantuisi nykyisestä. Meidän pitäisi päästä maailmanlaajuiseen maatalousalan raaka-aineiden hallintoon, sillä yksi prosentti alan tuotteista kuuluisi sääntelyn purkamisen piiriin. Vuonna 2008 hyväksytyn terveystarkastusaspektin yhteydessä komissio lupasi toteuttaa vuonna 2010 ja vuonna 2012 maitoalan väliaikaistarkistuksen. Voitteko kertoa, että mikä on näiden tutkimusten tulokset, siis vuodelta 2010. Michel Dantin adesso. Kiitoksia Michel Dantin. Luis Estrella ei ole paikalla. Ja näin annankin seuraavalle puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tiedonanto on tuota, odotettu pitkään, koska maitomarkkinat ovat kokeneet kriisin joka ei ole vieläkään täysin ohi vaikkakin tietysti tilanne on paremmin kuin vuosi sitten. Ehdotukseni, kuten Dantan sanoi, se on sellainen, jonka mukaan tilanne ei ole nyt tasapainoinen, jos puhutaan maitosektorista. hintaa vuoden aikana pudonnut. Globaalit tapahtumat kuitenkin tämän kriisin aiheuttivat. Kuitenkin se osuus tai se määrä, joka maitoa tuotetaan maailmassa, niin sehän hinnan määrää. Mielestäni globaalilla tasolla pitäisi myöskin harjoittaa painostusta jotta voitaisiin puolustautua spekulointia vastaan elintarvikealalla. Neuvosto on tehnyt päätöksen kiintiöiden poistamista 2015 vuoteen mennessä, mutta ei ole tullut tilalle järjestelmää, joka korvaisi aiemman järjestelmän. 25 vuotta markkinoita säänneltiin ilman kriisiä, ilman sellaista kriisiä, joka äsken oli. Eli voidaan pahoitella sitä, että että kiintiöstä vähittäin poistutaan. Tuottajajärjestöt, se on totta, että ne, niiden asemaa rakenteellistetaan, se menee hyvään suuntaan. Puhutte myös kooperatiiveista. Belgiassa niitä on kolme, jotka tuottavat 70 prosenttia maidosta. Tätä ei voida väheksyä. Sehän ei koske pelkästään maitoalaa, vaan myös hedelmiä ja vihanneksia. Se on mielenkiintoinen järjestelmä, joka varmistaa sen, että toimijat alalla, ne jotka neuvottelevat, määräävät hinnat ne ovat juuri tuottajien yhteenliittymät. Emme voi tehdä tällaista järjestelmää epävakaammaksi tällaisella ehdotuksella. Tässä näyttää siltä, että Sveitsin esimerkillä on tietyt rajoit Mainitsitte myös avoimuuden. Mainitsitte markkinoiden seurannan. Toivottavasti se pelkästään seurantaan ja sääntöjen pur- sääntelyn purkamiseen. Ehkäpä pitäisi olla eh, sellaista seurantaa, jossa katsotaan, miten myös maiden tuottajat saavat. Siitähän olemme huolissamme. Tässä haluaisin tehdä lopuksi ehdotuksen. Ehkäpä täytyy ajatella sitä, että pitäisi tukea maitotuotteita ja niiden kuluttamista. Sehän on vähentynyt lasten keskuudessa, koska on muunlaisia juomia, jotka ovat houkuttelevampia. Niitä mainostetaan. Jotkut lääkärit ehdottavat, että nämä muut tuotteet eivät ole niin hyviä terveydelle. Ehkäpä täytyy mennä pidemmälle. Kun näitä puhutaan koulusta, pitää puhua maidon juomisen eduista ja maitotuotteen eduista terveydelle. Tämä tukemisaspekti on myöskin tärkeä. Ja koska puhutaan tuotannon sääntelystä, niin kulutus on kriisin seurauksena pudonnut muutenkin pelkästään maitotuotteiden osalta, mutta jos voidaan löytää ratkaisu kriisiin, joka on käyty läpi. Kiitoksia ehdotuksistanne. Muistamme sen, mitä korkeataisen työryhmä on nyt vuoden aikana tehnyt. Ja olemme tietysti käytettävissä, kun yritetään ehdotusta parantaa. Tätä kuitenkin tarvitaan pitkällä aikavälillä ja tuottajatkin sitä tarvitsevat. George. Kiitoksia. Seuraavan George Lyon, olkaa hyvä. Uh, thank you. Uh... Kiitos. Kiitos komissio sen Solos. On ilo, että olette täällä valiokunnassa ja on valmis keskustelemaan asiakirjasta, jonka te meille esittelitte, vaikka se onkin ilmeisesti aivan äskettäin syntynyt. Niin, katson hiukan sitä, mitä me odotimme ja mitä meillä nyt on edessämme. Ajattelen tätä kilpailusektoria, jossa meillä on selvästi hiukan pienennystä. Ajattelen markkinaosuutta, jota on tuottaja järjestellä kansallisella markkinoilla. Kenties voisi selittää meille, tuleeko tämä todellakin tämän, vähentämään niitä hyötyjä, että uskot saavan tästä esityksestä. Vuoden 2008 jälkeen on ja tuottajat kotimaassa ovat joutuneet ja kokemaan suurta puristusta, eh, koska on ollut sotaa, 25 prosenttia hinnat ovat pudonneet kaupoissa ja myöskin yli monikansalliset järjestöt ovat pyrkineet käyttämään nostamaan niin lainoitteiden hintaa. Ja tämä merkitsee sitä, että tilanteessa on vuonna 1998 on syntynyt korkeatason ryhmää, mutta on suuria haasteita. Ja nyt ollaan näiden kahden valtavan voiman välissä puristuksissa. Tässä valiokunnassa meidän täytyy tehdä arvio, pyrkiä arvioimaan esityksiä, jotka te olette meille tehnyt, mitä merkitystä tällä on tavalliselle maidon tuottajalle, tuleeko tämä todella auttamaan häntä millään tavalla. Minusta ensimmäinen kysymys, johon täytyy tarttua, on, tuleeko eh, tämä lisäämään tuotteen voimaa sanon, kun puhutaan vähijalostajien jalostajien ja vähittäismyyjien kanssa ennen kaikkea kun on käynnissä hintasotaa, niin kuin esimerkiksi Isossa Britanniassa. Tämä on ensimmäinen kysymys, joka täytyy kysyä. Ehkä te voitte kertoa, miten te näette, että tämä tulee hyödyntämään yksittäisiä, hyödyntämään yksittäisiä viljelijöitä. Joka keskustelussa, joka minä käyn maidontuottajien kanssa, nousee esille ne käytännöt, joita on silloin, kun käydään neuvotteluja sopimuksista, joita he tekevät monikansallisten yritysten kanssa – joten meidän on kysyttävä, tulevatko nämä sopimusmenettelyt jotenkin vaikuttamaan tärkeimpien vähittäismyyjien käytäntöihin. Te ehkä voisit kertoa, voisit kertoa, miksi täällä ei puhuta mitään oikeusasiamiehestä, sellaista elimestä, jota me olemme luomassa, esimerkiksi Iso-Britanniassa, joka pystyy puuttumaan näihin käytäntöihin, jotka liittyvät sopimuksiin, jotka laitetaan sillä tavoin, että ne itse syrjivät viljelijöitä. Haluaisin, että selittäisitte, miksi tähän ei tässä ole puututtu. Ehkä en tiedä, olisiko vastaus tällainen eurooppalainen oikeusasiamies, mutta ehkä pitäisin ohkaista kansallisia hallituksia luomaan järjestöjä, jotka pystyvät puutumaan asiaan varmistamaan sen, että sopimuksia kunnioitetaan ja että nämä käytännöt niistä, joista minulle kerrotaan, että niihin puututaan. Olennaista on tietysti se, että saadaan tätä kautta lisää vakautta, koska vaihtelevuus on asioista tällä alalla on puhuttu. Tuleeko se niin, että viljelijät voivat pitkällä tähtäyksellä nähdä, mihin suuntaan ovat menossa, ja että ehkä tähänkin voitaisiin tulevaisuudessa tarttua. Lopullinen kysymys, joka minulla on, on se, Tulen maasta, pienestä maasta, joka vie kaikkialle Eurooppaan. Olette tuomassa uusia sääntöjä koskettaa vihannessektoria. Ne maat, jotka ovat viemässä enemmän, pelkäävät, että joutuvat luomilaisen yksityisen monopolien tilanteeseen. Näemme, että kun joitakin markkinoita ollaan palauttamassa kansalliselle tasolle – nämä säännöt ovat tuomassa ehkä niillä varmissaan, että tällaista ei tapahtuisi, koska viimeinen sääntö me haluamme on vääristyneet sisämarkkinat. Minä täytyy varmistaa, että vakaus sisämarkkinoilla, että sitä, eivät häiri, sitä, että sitä ei häiritä. Voisitko antaa meille tästä jotakin kommentteja? Grazie, George. Adesso... Kiitos. Seuraavana Martin, olepa hyvä. Äh, Kommissar, wir bedanken uns, dass Sie hier gekommen sind. Arvoisa komissaari, kiitos, että olette taas kerran meidän vieraanamme. Ja alkuun haluaisin todeta, että tämä oli varmaan melkoinen harppaus komission näkökulmasta katsottuna. Mutta kyllä tuottajien näkökulmasta katsottuna tämä oli pienen pieni askel. Tämä ei mene riittävän pitkälle. Viittaan tässä kolmeen ja puoleen prosenttiin Euroopan unionin tasolla. Sehän ei oikeastaan vastaa realiteetteja laisinkaan. Saksassa Nordmilch ja Humana yhdistyivät ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että he vastaavat viidestä prosentista koko maan tuotannosta ja tämä ei tietenkään riitä. Jos katsotaan Tanskan puolelle siellä luku on 80 prosenttia, joten herää kysymys, että onko kyse todellakin tasapainoisesta ratkaisumallista ja riittääkö tämä sitten loppupeleissä? Kyllä meidän täytyy paneutua tämän tyyppisiinkin kysymyksiin. Tiedän toki, että kilpailuasioista vastaavalle komisaarille tämä on käsittämätön kommentti, mutta kyllähän meidän täytyy saada tuottajille enemmän voimaa, jotta saisimme tällaisen tasapainotilan aikaiseksi. Komissaari, te totesitte, että avoimuuteenkin tullaan palaamaan. Se pitää paikkansa ja on tietenkin meidänkin vaatimustemme mukaista, mutta mihin se käytännössä johtaa? Sillä markkinoiden seuranta on yksi osa-alue, mutta kyllähän meidän pitäisi pystyä puuttumaan tilanteeseen, jos huomioidaan tätä kolmatta osiota markkinoista, eli jakeluverkostoja. Tehän viittasitte, että nämä suuret äh, järjestöt kylläkin muuttavat kuluttajahintoja välittömästi, jos hinnat nousevat, mutta päinvastoin järjestelmä ei toimi, joten miten tilanteeseen voitaisiin puuttua, sillä mehän emme missään nimessä voi hyväksyä tämän tyyppistä toimintaa. Ja kyllähän kauppaketjujen asema on selvästikin vahvempi kuin maitoalan tuottajien ja 950 000 tuottajaa löytyy Euroopasta ja tilanne on heidän osaltaan kyllä aika epätasapainoinen, jos katsotaan tätä esitettyä ehdotusta. Ja herää myöskin kysymys siitä, että onko maitotuottajilla mitään selkeitä perspektiivejä edessään. Aikanaan korkean tason ryhmän kokouksessa totesimme, että tilanne ei ole hyvä tuottajien tulevaisuuden näkymät eivät ole hyvät, joten meidän täytyy katsoa markkinasääntöä ja ehkäpä jotain rajoittavia tekijöitäkin. Olen aika yllättynyt, että kun katsotaan esimerkiksi Sveitsin suuntaan, katsotaan, niin sieltä ei ole opettu yhtään mitään, sillä Sveitsin markkinat ovat suht pienet ja sielläkin järjestelmän purkaminen, hajauttaminen epäonnistui ja nyt on palattu tällaiseen määrien osalta rajoitettuun järjestelmään ja nyt kun ei tiedetä, että minkälainen järjestelmä Euroopalla, Euroopassa pitäisi ottaa käyttöön ja ehkäpä meidän pitäisi katsoa myöskin Sveitsin suuntaan, jotta vältytään turhilta ongelmilta. Valiokunnan kokouksissa olen ollut aina vakuuttunut siitä, että myöskin poliittisten ryhmien keskuudessa ollaan samaa mieltä siitä, että meidän täytyy jossain vaiheessa keskustella myöskin määristä. Me olemme nyt kokeilemassa markkinoilla jotain sellaista, mikä saattaa kyllä koitua melkoiseksi kohtaloksi. Tämä teidän ehdotuksenne on toki oikeaan suuntaan menevä ensimmäinen ehdotus, mutta se ei mene vielä riittävän pitkälle ja kunhan olemme siihen perehtyneet kunnolla, niin kyllä meidän täytyy kehittää uusiakin ratkaisumalleja, jotta voimme todellakin sanoa, että kyllä tuottajilla nyt on valoisampi tulevaisuudessa edessään, sillä sitä meidän on heille tarjottava, sillä vaikka kriisi onkin ohi, niin uusi kriisi on jo kolkuttamassa oven takana. Se on ihan fakta, joka pitää vain tunnustaa. Kiitoksia. Kiitokset Martin sinulle. Ja sitten vielä Lorenzo Fontana. La ringrazio per la sua disponibilità che come sempre... Kiitoksia komission jäsen. Kiitoksia, että olette aina käytettävissämme. Voi miten Tämä lainsäädäntö on tärkeä asia, joka vaikuttaa toimialaan. Minusta näyttää siltä, että ryhmämme on tehnyt hyvää työtä tässä. Tietysti täytyy katsoa käytännöllistä puolta, että nämä säännöt, joita ehdotatte, voivatko ne tehokkaasti tulla toteen kannalta positiiviseksi tekijäksi, koska varmastikin totti ja järjestö, jolla olisi parempi neuvotteluasema niin se näyttää minusta periasialta, joita ilman tuottajat eivät voi pärjätä tällaisilla markkinoilla. Liittäisin tämän asian, siis tämän ehdotuksen. Näitä toimilajärjestöjä, toimilakohtaisia organisaatioita, niillä voisi olla positiivinen rooli. Mutta liittäisin asian myös maailmanmarkkinoihin, koska minun mielestäni jos se on ollut kriisi, erityisesti hintakriisi, niin se koskee myös maailmanmarkkinoita, joihin osallistumme. Siellä on sääntely purattu ja, purettu ja siitä on syntynyt volatiliteettia, vaihtelua. Ja tässä mielessä haluaisin kysyä, voiko komissio tehdä jotain? Koska kysehän ei ole pelkästään maidosta. Siinä on kyse maataloustuotteista neuvottelemisesta Usein nähdään, että meidän tuotteita käsitellään eri tavalla. Yritämme tehdä sääntöjä, jotka ovat kuluttajien hyväksi, mutta niin kuuluu myös kuluja. Ja kuluja liittyvät sitten siihen, että tietysti vapaat markkinat ovat hyvät, mutta ei pidä mennä liian pitkälle. Minulla on myös tiettyjä epäilyksiä näihin lukuihin. 3,5 prosenttia markkinaosuutta, eurooppalaisilla markkinoilla 33 prosenttia kansallisella tasolla. Ehkäpä käytännössä sitten pitäisi katsoa, että riittääkö se vai ei. Kiitos, ja näin puheenvuoro siirtyy komission jäsenelle hän voi reagoida jo esitettyihin kysymyksiin. Ja sitten jatkamme keskustelua ja silloin muut jäsenet saavat puheenvuoron. Arvoisa komissaari, olkaa hyvä. Mr. Nicholson, uh, please know that uh, I am of course... Nicholson. Tietysti olen itse ja minun yksikköni ovat valmiit harjoittamaan teidän kanssanne yhteistyötä esittelijänä äh, tämän aiheen osalta. Ja tekstihän on tullut vasta tänään, siksi se onkin luonnollista, että ette voinut tarttua asioihin yksityiskohtaisemmin, mutta lähipäivinä ja viikkoina minun äh, yksiköni tulevat mielellään harjoittamaan teidän kanssa läheistä yhteistyötä ja tukemaan teitä työssänne. Mitä tulee avoimuuteen? Aivan avoimuuteen ketjun loppuun saakka. Niin, kun puhun avoimuudesta, niin viljelijöiden ja, ja meijereiden solmiessa sopimuksia, niiden täytyy tuntia, mikä on markkinatilanne. Tämä koskee kaikkia. Neuvottelut, sopimukset, ehdotukset alankohtaisista rakenteista, avoimuus, tämä asiat ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Yksi asia ei ole mahdollinen ilman toista. Neuvotteluja käydään sopimuksesta, mutta täytyy olla sopivat puitteet, jotta voidaan käydä vuoropuhelua. George Lyon puhuu tällaisesta oikeusasiamiehestä, välittäjästä. Tähän yksityiskohtaan me ei vielä ole tarttuneetakaan, koska niin kun sopimus on jo oikeusvoimainen. Ja silloin tuomioistuin voi puuttua asiaan, jos sopimusta ei sopimusosapuoli noudata. Jos tarvitaan enemmän, tämän lisäksi jotakin erityistä, sitä täytyy tarkastella, mutta tällä hetkellä pallo on enemmän teidän kenttäpuoliskollanne, ja olen valmis käymään teidän kanssanne keskustelua siitä, miten tekstiä voidaan parantaa. Mutta jos on sopimus, joka on oikeusvoimainen, niin silloin ehdotamme, että käydään neuvotteluja toimialakohtaisjärjestöjen puitteissa ja harjoitetaan yhteistyötä siellä. Mitä tulee sitten kaupan ketjuun, sen osalta on vielä tehtävää ja te varmastikin tiedätte, että olen aikaisemmin maininnut yhdessä komissaisen Tajanin kanssa, joka, joka on puheenjohtajana tällä maatalouselintarvikefoorumilla. Foorumin puitteissa pyrimme saamaan aikaan suunnittelua toimenpiteille, jotka, johon voitaisiin tarttua, kumpikin voisi tarttua omalla alueellamme, saadaanko me aikaan lisää esityksiä, jotta saadaan lisää avoimuutta elintarvikeketjuun koska on välttämätöntä, että saadaan aikaan edes vähimmäismäärä avoimuutta, ennen kaikkea nähdäksemme, miten hinnan muodostus tapahtuu. Sitten tilanteeseen markkinoilla. Ehkä voisin tämän tekstin analyysin lähettää, voin lyhyesti sanoakin, mitä siinä on, analyysit, joita me olemme toteuttaneet ja teesit, joita olemme nyt tässä esittäneet, niin sanotaan seuraavaa, että maidon tuotannon pitäisi vuonna 2011 kasvaa ennusteiden mukaan, joita, jotka tällä hetkellä ovat hyvin optimistisia, lähtien liikkeelle kysynnästä, lähtien liikkeelle paremmasta taloustilanteesta. Nämä ovat siis havaintoja, joita me voimme tehdä. Tämän myönteisen ennusteen vuoksi maito tulee merkitsemään lisäarvoa, koska ennen kuin tapahtuu myös kasvaa kysyntöä, joka koskee juustoa ja tuoremaitotuotteita, muun muassa jogurtti. Sen osalta näyttäisi siltä, että kasvua tuotannossa tulisi olemaan 8 prosenttia. Jos vuonna 2000 2009 vuodesta vuodesta 2020 ja katsomme tuorejuuston tuotantoa, niin senkin pitäisi kasvaa 10 prosenttia niiden tietojen mukaan, joita meillä on. Tämä luonnollisesti riippuu siitä, miten euro kehittyy. Emme nyt tarkastele tässä pelkästään Euroopan markkinoita, vaan myöskin kansainvälisiä markkinoita, mutta jos haluatte, voin lähettää teille tämän analyysin. Sitten puhuitte innovaatioista. In, innovaatio ei nouse täällä esille, koska sitä on käsitelty yhteisen maatalouspolitiikan 2013 puitteissa. Ja jos sitä nyt puhutaan tässä enemmän, niin silloin pitäisi kenties muuttaa maaseudun kehittämisen ohjelmia, kansallisen maaseudun kehittämisen ongelmia. Emme tiedä, olisiko nyt voitu vielä saa, voittaa aikaa tässä, mutta vuoden 2014 jälkeen tulee olemaan tärkeää se, että että osuuskuntia vahvistetaan ja innovaatioita tullaan myöskin käsittelemään erityisesti. Sitten nämä suuret vaihtelut kansainvälisillä markkinoilla. Minä olen jo ottanut yhteyttä niin, että tuleva Ranskan puheenjohtaja tämän ryhmän osalta joka käsittelee näitä kysymyksiä, erityisesti huomiota ennen kaikkea mitä tulee raaka-aineilla tapahtuviin tuvan kauppaan, jolla on vaikutusta vaihteluihin. Ranskan puheenjohtajakauden aikana tällaisesta tullaan neuvottelemaan ja tuo ryhmä tulee tekemään esityksiä asiasta G20 puitteissa. Ja jos me sitten, kun me sitten näemme, miten komissio vetää tähän mukaan, niin uskoisin kuitenkin, että tästä syntyy hyvät kansainväliset puitteet, sillä suurin osa tärkeimmistä kansainvälisistä toimijoista tällä alueella on myös mukana G20. Ja siitä varmastikin mm, tulee oikea paikka käsitellä tätä kysymystä, siis tämä taso. Sitten lukuihin neuvottelujen sopimuksen George Lyon otti tämän kysymyksen esille. Sopimukset kansainvälisten yritysten kanssa. Minä sanoisin, että prosenttiluvut, joita me olemme ehdottaneet, ottavat huomioon tämän ja antavat tuottajille myös liittävästi valtaa, sillä monikansallinen yritys, jos se on monikansallinen, sillähän on meireitä yrityksiä eri jäsenvaltioissa eri alueilla, ja silloinkin kun sopimukset ja hinnat ovat hyvin toisistaan riippumattomia. On neuvotteluja, joissa katsotaan tilannetta, voidaanko maitoa ostaa paikallisesti. Prosentiluvut, joita me ehdotamme, menevät tähän suuntaan. Samanaikaisesti me myöskin suojelemme kilpailua kansallisillakin markkinoilla, koska tulemaan eri lukuisia organisaatioita, ainakin kolme tai neljä, ottamatta huomioon osuuskuntia, joita jo on olemassa – 4, 5 prosenttia, 6 prosenttia keskittymistä on markkinoilla ja tämä syntyy osuuskuntien kautta. Tehän tunnette osuuskuntien erityispiirteet, tuottajat yhdessä Meijerin kanssa ö, toimivat. Ja tässä näiltä osin tilanne on siis erinäköinen. Ajatellen niitä tuottajia, jotka eivät ole mukanaan tällaisessa toimialakohtaisessa organisaatiossa, sen täytyy toimia eri tavalla. Mitä tuli siis lukuihin, me halusimme saada mahdollisuuden tehdä tällaisia kollektiivisia sopimuksia, jotka olisivat riittävän korkeita tuottajien kannalta ja samanaikaisesti turvata sen, että kansallisilla markkinoilla estettäisiin monopolien tai oligopolien syntyminen. Mitä tulee näihin osuuskuntiin, näyttäisi siltä, että että 21 jäsenvaltioissa osuuskuntien osuus on 20 prosenttia ja 17 jäsenvaltiossa osuus on jopa 50 prosenttia. 50 prosenttia tuotannosta on osuuskuntien hallinnoimaa. Esityksessä on tartuttu siis myöskin muihin kysymyksiin, mutta siis 50 prosenttia maidosta näiltä osin. Donc, euh, bon, les interprofessions, l'Organisation mondiale de commerce, euh, la manière dont on propose les... Jon kauppaorganisaatio. Niin. Esityksiä, joita me olemme tehneet, niissä on otettu mukaan huomiot liha- ja, vi, vi, vi, ja kasvis, vihannesektorilta ja tietysti myöskin otetaan huomioon VTO-säännöt. Esityksessämme emme varmastikaan toimi VTO-sääntöjä vastaan, emmekä näisten kansallisten markkinoiden toimintaa vastaan, koska nämä osuuskunnat, niitä on. Uusissa jäsenvaltioissa niitä vielä ei ole. Uskoakseni Kypros, sehän on myös uusi jäsenvaltio. Uusissa jäsenvaltioissa ei ole osuuskuntia, Uusis, mutta muissa jäsenvaltioissa niillä on siis yli 20 prosentin markkinaosuus, joten ei voida puhua mistään monopoleista. Sitten niin täällä puhuttiin tästä elintarvikeketjusta, uskoksen siihen jo vastasinkin. Se on kysymys, joka joka tapauksessa täytyisi ottaa käsiteltäväksi. Herra Hoislingan kysymyksiä esitti, en ole täällä paikalla. Mutta kysymys on siis asiasta, johon pitäisi tarttua tämän puitteen ulkopuolella. Herra Fontana maailmanmarkkinoista, kestääkseni niihin jo vastasinkin. Me siis pyrimme G20 puitteissa tarttumaan tähän asiaan. Bene, grazie Dacian. E... Eh, Paljon kiitoksia. Kyllähän me olemme varmaan nyt saaneet jonkinlaisen kuvan tilanteesta. Nyt muut jäsenet saavat puheenvuoron. Lista on aika pitkä. Ja komissaarille pitää jättää vastausaikaa. Ja kello 13 mennessä asia pitäisi hoitaa kuntoon. Joten jokaiselle puhujalle annetaan kaksi minuuttia puheaikaa. George Papastamkos, olepas hyvä. Kiitoksia komission jäsenelle siitä, että hän on sitoutunut koko ajan tukemaan viljelualaa. Sanoitte, että teidän pääprioriteettinne on tukea tuottajien neuvotteluasemaa kautta koko ajan tarvikeketju. Neuvottelaisemmin tasapaino vaatii tuottajajärjestöjen vahvistamista. Mutta mihin erityistoimiin ryhdytte, jotta tuottajajärjestöjen roolia voidaan vahventaa ja millä tavalla tuottajat voivat neuvotella menestyksekkäästi sopimusehdoista, mukaan lukien hinta, maidon jalostajien kanssa. Haluaisin vielä lisätä yhden asian. Kunnioitin kovasti lainsäädäntöaloitteitanne tai aloitettanne maitoalalle. Maitoala on hyvin tärkeä tietyissä jäsenvaltioissa, erityisesti Pohjois-Euroopassa. Mutta kun Välimereltä on parlamentin jäsen, kuten puheenjohtajammekin on. Niin siinä sellaisena edustajana haluaisin vedota. En nyt sano tätä mitenkään opponoidakseni, teette hyvää työtä. Mutta haluaisin, siis, että olisitte sääntelymielessä valpas. Että huolehdittaisin tuotteista, jotka ovat tärkeitä Etelä-Euroopassa, kuten oliviöljy ja vihannekset ja hedelmät. Jorgos, perfettamente in tempo. Siekereski, c'è la parola. Kiitoksia. Ja seuraava edustaja. Bardziej do analizy doświadczeń. Mitä tar- tapahtuu rahoitusalalla? Tulee markkinoiden ja 2007 kriisi, joka oli elintarvikealalla. Myöskin 2009 maitokriisi. Maidon tuotanto on erityisasemassa. Tuotanto keskittyisi tietyille alueille, jossa on kehittynyt infrastruktuuria. Perheviljelmät syrjäisillä alueilla jäisivät paitsioon. Mutta siellä se on tärkeä elementti. Jos tämä tuotanto ei saa tukea, se katoaa. Ja sieltä tällaiset alueelta katoaa elämä kokonaan. Puhutaan liian vähän tuottajien ja kauppaketjujen välisestä suhteesta. Se on myös tärkeä osatekijä. Meillä on yhtenäiset markkinat, mutta päätökset tehdään itse asiassa maailmanmarkkinoilla. Eli siinä mielessä täytyy katsoa, miten VTO käsittelee näitä asioita, koska se päättää, se on ratkaiseva asioiden kannalta. Onko tehty vaikutusten arviointia tämän ehdotuksista? Miten ne vaikuttavat markkinoiden vakautumiseen? Koska tällaisia asioita pitäisi pystyä näkemään ennalta. Voisi tulla sellainen tilanne, että vuonna 2014 komissio esittää analyysin, jossa arvioidaan, miten nämä välineet ovat toimineet, ja tekee päätöksen, että pidämme kiintiöt yllä. Olisiko se mahdollista? On tietysti muitakin ongelmia vielä, mutta katsokaamme maidontuotannon erityispiirteitä, viljel- maatalouden erityispiirteitä. Älkäämmekö lähtekö sille tielle, jolle lähti aiempi komission jäsen, jossa on hyvin liberaaleja ratkaisuja. Se ei ennusta hyvää alan kannalta. Grazie, Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Kosnitski, kaksi minuuttia. Äh, kiitos tästä esitystä maitopaketista. Minusta tämä on hyvin tärkeä merkki eurooppalaisten tuottajien suuntaan nyt näin taloudellisesti ankarina aikoina maidon alalla. Tämä on hyvin tärkeä lähtökohta ja hyvä esimerkki on se, mitä on tapahtunut hedelmä- ja vihannessektorilla – ja tämä tuottaja yhteisöjen vahvistaminen on tässä hyvin tärkeää. On tärkeää, että tällainen osuuskuntien erityinen asema myös tunnustettu ja otettu huomioon tässä ensimmäisessä luonnoksessa. Kysymys, joka koskee hintojen muodostumista. Ehkä voisitte hiukan täsmällyttää tätä aluetta, koska vuodesta 2007 vuoden 2008 me saatoimme nähdä, että hinnat olivat hyvin korkeat, ja markkinaosuuksia maidon alueella on sitten menetetty tämän hintatilanteen vuoksi. Ja sitten hinnat tämän jälkeen hyvin voimakkaasti laskivat. Mitä varmuutta voidaan antaa Euroopan tuottajille tulevaisuudessa? Minusta on hyvä ehdotettu esimerkki, joka liittyy liittyy tähän avoimuuteen, tällainen seurantakeskus, mutta on kuitenkin vahinko, että tässä esityksessä, niin kuin monet sanoivat, ei on käsitelty kauppaa. Tässä talossa meillä tänä vuonna oli mietintö, joka hyvin pitkälti sisälti elementtejä, jotka koskevat tätä ja osoitti sen, miten tärkeää elintarvikekauppa on vetää mukaan, ennen kaikkea kun on kysymys siitä, että säätöllä pyritään toimimaan polkuhintoja vastaan. Viimeinen viittaus olisi vielä sitten erityisesti alueisiin, jotka ovat huonommassa asumassa, kuten vuoristoalueet. Ja minusta on tärkeää, että näilläkin alueilla tulevaisuudessa olisi erityisiä toimenpiteitä. Grazie onorevole Perez per due... Kiitoksia, Garcia Beres, kaksi minuuttia. Niin, kiitos komission jäsen. Tarvitsemme aikaa, jotta voisimme tutustua tähän esityksen sisältöön. Puheenvuorossanne te puhuitte kysymyksistä, jotka saattavat olla mielenkiintoisia, mutta en tiedä, onko todella niin, että nämä toimenpiteet konkretisoituvat niin, että voimme kiinnittää huomiota karkkaisiin tilanteisiin. Siis tämä paketti on kriisi se tilanteeseen sektorilla, mutta on muitakin ongelmia, jotka ovat rakenteellisia ja meidän pitää katsoa, miten me pystymme vastaamaan. Haluaisin tietää, onko tässä paketissa jokin todellinen instrumentti, joka tulee takaamaan sellaisen riittävän hintatason, jolla pystytään kattamaan tuotantokustannukset, koska tämä on sellainen asia, joka tapahtuu. Me puhumme tietystä riittävästä hintojen tasosta, jolla voitaisiin kattaa tuotantokustannukset. Sitten eräs perustavanlaatuinen kysymys. Komission jäsen on puhunut alueellisesta tasapainosta. Me puhumme siitä, että kiintiöt ovat katoamassa vuonna 2015. Meistä täytyy pystyä takaamaan tuotannon säilyminen sellaisissa maissa kuin minunkin maani, Espanja, jossa tällä hetkellä me joudumme luopumaan kiintiöstä ja me olemme ottamaan vastaan tuotantoa muista maista, jos tämä kiintiö katoaa, miten me pystymme äh, säilyttämään tällaista tuotantoa, joka on vähemmän kilpailukykyistä, mutta joka kuitenkin takaa alueen tasapainon maaseudun kehittymisen ja todella on, tämä on todella kysymys, joka meitä huolestuttaa ja me haluaisimme tietää, että olisi erityisiä välineitä, jotka menisivät tähän suuntaan. Niin, tämä on siis kysymys, onko siis tällä sektorilla siinä vaiheessa, kun, kun viljelijä luovuttaa, voiko hän palata. Olisi tärkeää, että olisi sellaisia toimenpiteitä, pyrittäisiin turvaamaan alueellinen tasapaino ja pyrkiä löytämään kilpailukykyä näillä alueilla, joilla on vaikeuksia. Bene, onorevole Kostinger. Eh, grazie, Crevessa, scusi. Patrone Vessa. Kiitos. Ja seuraavana puheenvuoron saa kollega Patares ja kollegat Jegle. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää komissaaria hänen vierailustaan ja siitä, että hän on kertonut meille tästä tärkeästä asiakirjasta. Hän on valmis vuoropuheluun ja se on tärkeä periaate. Olen kirjannut ylös nämä tärkeät kommentit, jotka kuulimme, vaikkakaan en ole muiden kollegoiden tavoin voinut tätä asiakirjaa vielä syvällisesti käydä läpi. Positiivisesti tämä kuitenkin ensi vilkaisulta näyttää. Minä tulen Portugalista ja todettakoon, että nämä toimenpiteet eivät vielä riitä omassa maassani ainakaan tilanteen parantamiseksi. Syynä on ensinnäkin se, että tässä yritetään katsoa tätä kokonaisuutta, mutta me tiedämme, että teollisuus on kärsinyt monista monista kriiseistä ja hintojen vaihtelevuudesta ja se johtaa vielä hankalampaan tilanteeseen. Eli meidän pitäisi huomioida tässä prosessissa koko jakeluketju ja tuotantoketju. Minä todellakin toivon, että tuleva asiakirja pitää sisällään myöskin muita ajatuksia, joilla tähän ongelmaan voitaisiin pureutua, mutta tämänhetkiset hetkiset toimenpiteet eivät vielä riitä. Kun katsotaan esimerkiksi Portugalin suuntaan, niin voin todeta, että meillä on yksi toimiala, joka 70 prosenttia kaikesta. Meillä ei ole oikeastaan minkäänlaista vientiä ja käytännössä tämä tarkoittaa monopolitilanteen syntymistä. Ja vaikkakin tuottajia halutaan yhdistää, niin heille ei löydy markkinoita. markkinoita. Ja nyt herääkin kysymys siitä, että onko mahdollista ylipäätään päästä jokaisessa maassa vähintään kolmeen tuottajajärjestöön. Se ei ole välttämättä helppo tehtävä. Eli tietyissä maissa alaa voidaan suojella ja tuottajia voidaan suojella, mutta toisissa maissa taas ei. Ja sitten tästä arviosta, johon viittasitte, joka pitäisi julkistaa vuonna 2014. Jos silloin käy ilmi, että asetusteksti ei ole toiminut riittävällä tavalla kiintiöihin liittyen, niin onko mahdollista, että tätä kiintiöjärjestelmää voitaisiin soveltaa pidemmän aikaa, kunnes meillä on sellainen järjestelmä, joka varmistaa, että markkinat toimivat toivotulla tavalla. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Jekle. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Herr Kommissar, es zeichnet Sie aus. Kiitoksia. Näyttää siltä, että aloitatte keskustelun hyvin aikaisin, kellään voi olla sitä vaikutelmaa, että jonnekin norsunluutorniin eristäydytte ja sieltä teette ehdotuksia ja haluatte saada ne läpi ennen kuin. Niistä on keskusteltu hyvin maatalousvaliokunnan kanssa ja muidenkin kanssa ja siitä kiitokset. Olette nyt kuullut monta puheenvuoroa ja antanut jo vastauksiakin. Minä näen teidät liittolaisennamme ja sen vuoksi on tärkeää harkita, että missä voimme teitä tukea. Mitkä ovat ne tasot, joilla me voimme teitä tukea? Minä tulen Sveitsin rajalta Etelä-Saksasta ja kaikkina aikoina, kun olen kotona, niin voin tarkkailla, mitä Sveitsissä on tapahtunut, mitä siellä on keskusteltu. Sen näkee siitä rajan takaakin. Ja tätä taustaa vasten täytyy harkita todella tarkkaan, mitä tehdään. Pidän tärkeänä, että kun puhutaan tästä pehmeästä laskeutumisesta, niin aloitte sitä ottaa mukaan. Se, mikä oli, se johti tai sen musertumiseen. Sen vuoksi tietysti myöskin, koska maailmanmarkkinat, hinnat kehittyvät ja taloustiedot kehittyy kuin kehittyy. Eli on tärkeää tehdä kolmella tasolla. Ensimmäinen on alintaso, ja siihen kuuluvat myös syrjäytyneet, syrjässä olevat alueet, joita täytyy käsitellä eri tavalla kuin siellä on ihan eri tuotantoehdot. Sitten tietysti avoimuus ja yhtenäismarkkinat sanottaa että tarkkailupiste, kyllä, se on tärkeää, sitä mekin vaadimme. Mutta jos negatiivisia kehityksiä on havaittavassa, niin sitä täytyy tulla myös toimintamahdollisuuksia. Avoimuus ja tarkkailu ei riitä. Seuraava on sitten komission, taso komission sisällä ja kollegoiden kesken. Siellä kaikkialla, missä mahdollisuus on, myös kollegoiden piirissä tehdä selväksi, että missä kenkä puristaa. Puhdas kilpailu, jota vaaditaan. Euroopassa sen täytyy olla yhtenäismarkkinoille eduksi ja toisaalta ollaan maailmanlaajuisessa kilpailussa. Kahdenväliset sopimukset, muut sopimukset, jo, joita teemme eri maiden kanssa, siellä meillä on intressiä myös maataloudessa ja ne täytyy tehdä selväksi. Ja joillakin aloilla tästä on kovaa keskustelua ja komission jäsenenä haluaisin muistuttaa teitä siitä koko kollegiota, että rahoitusmarkkinoiden sääntely, se pitää ottaa myös maitomarkkinoille. Me tarvitsemme sääntöjä ja puutteet. Kiitoksia. Grazie Elisabeth. Kiitokset Elisabeth. Seuraavana kollega Raimert. Kiitos haluaisin kiinnittää huomiota yhteen asiaan, joka minulle käy kerta kerran jälkeen selväksi täällä valiokunnassa, että me puhumme voimakkaasti siitä, miten monet viljelijät valittavat siitä, että eivät selviä, mutta myös viljelijöitä, jotka kriisitilanteessa ovat käyttäneet tilasta hyväkseen ja ovat sopeuttaneet tuotantoa niin, että voivat reagoida kriiseihin. Ja näitäkin viljelijöitä, nekin täytyy, heidätkin täytyy ottaa huomioon. Ja siksi tätä paperia pitää katsoa myös heidän kannaltaan ja katsoa, että näille viljelijöille, jotka ovat sopeutuneet markkinoihin, tämä ei ole liian säätelevä, siis katsoa asiaa myös toiselta kannalta. Ja katsoa, että kysymys on viljelijöistä, jotka eivät ole olleet mukana huutamassa ääneen mielenosoituksissa, eivätkä ole osallistuneet niihin, vaan on paljon viljelijöitä, jotka ovat toimineet yrittäjinä ja ovat katsoneet, että on ongelma, joka pitää ratkaista. On olemassa erilaisia yrittäjiä. On sellaisia, jotka suuntautuvat asioihin, jotka pyrkivät ratkaisemaan ongelmia, tai sitten on sellaisia, jotka haluavat vain, että asiat säilyvät eikä mitään muita ratkaisuja etsitä. Ei pidä unohtaa näitä viljelijöitä, koska nimenomaan maitokriisin aikana eivät pelkästään maidontuottajat olleet paineenalaisia. Meillä on hyvin vaihtelevia markkinoita. Ja jos nyt ajattelen asiaa, niin minun alueellani on yli kaksi kertaa sianlihan tuottajia enemmän kuin maidon tuottajia. Ja Tästä syystä minä pyytäisin tässä paperistaan huomioon se, että me emme nyt uudella asetuksella tartu liian terävästi markkinoihin, vaan että olisimme varovaisempia. Jos me haluamme ulos suunnitelmataloudesta, meidän pitää huolehtia siitä, että me nyt sitten kompastu yhdestä asetuksesta seuraavaan asetusloukkuun. Ja siksi tämä paperi, josta olemme kiitollisia, että se on täällä, meidän pitää tutkia se tarkkaan, katsoa sitä tarkkaan ja keskustella myös siitä. Ja lopuksi katsoa, että saamme jotakin sellaista, mikä on kestävämpää, eikä välittömästi taas muutu turhaksi. Niin, Kiitos. Seuraavana kollega Jaar. Kiitoksia. Kiitokset komissaarille siitä, että näin nopeasti pääsimme keskustelemaan tästä asiakirjasta. Minähän edustan itäistä Saksaa ja 90-luvun alkupuolella meillä ei ollut vielä kiintiöitä, vaan viitearvoja, ja voidaan sanoa, että kyllä se oli meidän maataloutemme näkökulmasta katsottuna parasta aikaa, koska näistä arvoista ja määristä ei neuvoteltu. Minun mielestäni kaikkia toimenpiteitä pitää tukea, mikäli niistä on hyötyä tuottajille – tuottajilla on mahdollisuus järjestäytyä voimakkaammin ja saada aikaiseksi sopimuksia. Jotkut sanovat, että tämä ei välttämättä vielä riitä, se ei ole vielä riittävän voimakasta järjestäytymistä ja mikäli ymmärsin komissaarin sanat oikein, niin hän sanoi, että Saksassa voitaisiin perustaa kuusikin tuottajajärjestöä. No jos kuusi olisi, niin se olisi hienoa. Ja minä tiedän, että se on maan viljelijöillekin melkoinen haaste, eli halukkuutta tai kaivataan järjestäytyneeseen toimintaan joten ehkäpä tässä nyt on taas pallo maanviljelijöillä ja tuottajilla. Heidän pitäisi käyttää tätä mahdollisuutta rakentavassa hengessä. Ja lisäksi meidän tulisi keskustella muistakin kysymyksistä, vaikkakin ne kuuluvat maatalousalan uudistukseen, mutta minun mielestäni ne liittyvät läheisesti myöskin maitoalaan. Ensinnäkin kyse on siitä, että myöskin äh, markkinoiden vakauttamistoimenpiteitä tarvitaan, kun kiintiöjärjestelmästä ollaan luopumassa. Arvoisa komissaari, oletteko kanssanne, kanssani samaa mieltä, että vakautustoimia tarvitaan? Ja sitten viheralueohjelmia kaivataan, erityisesti maitosektorin toimijoille tätä kaivataan, sillä kun katsotaan nykyisiä viheralue järjestelmiä, niin niitä on ohjattu muille kuin maitoalan viljelijöille. Oletteko samaa mieltä kanssani? Eli että meidän tulisi keskittyä ohjelmien luomisessa myöskin juuri maitoalan tuottajiin. Ja neljänneksi olen Jeklen kanssa samaa mieltä siitä, että miten voimme puuttua näihin epäsuoriin hintasopimuksiin seurantakeskus on peris, perustettu, mutta meidän täytyy varmistaa, että tämä keskus voi toimia aktiivisesti, koska muuten kyse on vain pelkästään sanahelinnästä ja paperitiikeristä. Kiitoksia. Giancarlo Scotta. Kollega Scotta, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Klas. Sì, grazie Presidente, ringrazio il Commissario Ciolos per la presentazione della proposta di questo... Kiitos ja kiitos myös Commissario Ciolosille tämän esityksen esittelystä niin tässä on tehty paljon työtä. Ja kokonaisuudessaan pidän tätä esitystä hyvänä, mutta on myös muutamia tärkeitä asioita, joita pitäisi käsitellä syvällisemmin. Ennen kaikkea ehdotus, joka koskee osa näitä sopimussuhteita. On olemassa sisämarkkinoilla moninaisuutta, ja minusta tämän jäsenvaltioiden pitäisi puuttua tähän asiaan – me tarvitsemme tasapainoiset markkinat ja silloin pitää olla vähimmäiskriteereitä, jotka pitäisi lyödä lukkoon Euroopan tasolla. Tätä ei pitäisi lyödä lukkoon yksittäisen tuottajien ja vastaanottajien kesken, vaan ja tämä tulisi tasapainottamaan hintoja, mitä tulee tuotannon rooliin minä olen iloinen siitä, että komissiot on käyttöön, että voidaan seurata sitä ketjua, mikä mistä maito on tullut. Kiitoksia seuraavina kollegat Klaas ja Ashworth. Ford, uh, Kiitoksia. Herra komissaari, mielestäni tämä järjestelmä on niin vaiheittainen järjestelmä. Meillä oli tietenkin unelma ja me toivoimme, että se olisi todellinen vapautus mutta meidän täytyy nyt vain tunnustaa, että kyllä meidän täytyy lähestyä tätä ongelmaa askel askeleelta. On tietenkin selvää, että nämä ehdotukset ne ovat tärkeitä, mutta meidän täytyy katsoa myöskin tulevaisuuteen. Täällä ei puhuta laisinkaan alueellisista va- tasapainosta, vaikkakin viittasitte alustuksessanne tähän, mutta maitoala kaipaa tiettyä keskittymistä ja meidän täytyy varmistaa myöskin sopeutustoimenpiteet te haluatte, että tuottajien rooli kasvaisi markkinoilla ja te teette selvää rajanvetoa monopoleja vastaan. Ja nyt herääkin kysymys, että tarvitsemmeko nyt todellakin uusia järjestöjä, jotka eivät sovi nykyiseen osuuskuntajärjestelmään. Mitä sanotte tästä? Ja entäs nykyiset meijeriosuuskunnat, mikä niiden rooli on? Tulevatko he tekemään yhteistyötä vai taistelemaan toisiaan vastaan? Minun mielestäni tähänkin täytyy puuttua. Eli nykyisiä toimivia järjestelmiä ei tulisi lähteä rikkomaan. Omalta alueeltani kaikki maitoalan tuottajat kuuluvat osuuskuntaan ja oli yllättävää kuulla, että muualla Euroopassa tilanne on hiukan toisenlainen. Ja herää kysymys, että mitä lisäarvoa tämä eurooppalainen seurantakeskus tuo mukanaan? Ensimmäinen vaikutelma on, että uusia lomakkeita, uutta byrokratiaa ja muuta vastaavaa. Joten kysyisin, että minkälainen rooli ja valta tällä seurantakeskuksella voisi olla ja mitä hyötyä siitä käytännössä olisi? Kiitoksia seurana Richard Ashworth ja sitten kollega Dorfman. Olkaa hyvä. I'm very happy that commission... Kiitoksia, olen tyytyväinen, että komission jäsen on sanonut, että markkinainterventiolla ei ole roolia tai markkinahallintavälineet, kuten kiintiöt, eivät ole nyky- nykyajassa soveliaita. Hän on kahta asiaa ja olen samaa mieltä hänen kanssaan, että kilpailusäännösten muuttaminen voi mahdollisesti auttaa alaa saamaan markkinat tasapainoon jälleen. Mutta varoituksen sana minun kokemukseni mukaan – Tämä ei ole rajoittava tekijä alalle myös tähänkään asti. Toiseksi puhuttiin avoimuudesta. Olen samaa mieltä ja markkinatieto on tärkeä väline. Sillä ala voidaan säännellä paremmin ja niin autetaan sitten alaa saamaan enemmän vakautta. Voi mennä vieläkin pidemmälle. Voisi olla tapoja rohkaista parhaiden käytäntöjen jakamiseen esimerkiksi säännöillä markkinoille. Ja siinä mielessä olen myös samaa mieltä Joslainin kanssa, kun hän sanoo, että on tilaa oikeusasimiehelle jäsenvaltiossa, jotta voidaan valvoa, että markkinat toimivat kunnolla. Mutta missä oli vähän pettynyt, että ei ollut enempää positiivisen ilmoituksen muodossa. Ha, olisin halunnut nähdä sen, että komission jäsen olisi ehdottanut enemmän tarjontapuolen rohkaisua niin, että päästäisiin tämän raaka-ainetuotannosta pois enemmän todenpuolen heikkous yritys- maitosektorilla on tämä kausittaisuus tuotannossa, joka meillä on. Ja siinä mielessä olisin halunnut nähdä enemmän rohkaisua markkinoiden parempaan tasapainottamiseen ja että saadaan lisäarvoa tuotteisiin. Ensinnäkin rohkaisua tarjontapuolelle, kooperatiiveille, osuuskunnille ja sitten lopuksi olisi voinut olla enemmän rahoita, rah, rahakannusteita markkinatutkimuksen tekemiseen sellaisilla tavoilla, joilla voidaan sitten tasapainottaa markkinoita ja saada lisäarvoa näihin raaka-ainetuotteisiin. Ashworth, adesso. Kiitos. Ja nyt Herbert Dorfman, olkaa hyvä. Si, grazie, signor Presidente. Niin, maito on keskeinen tuote Euroopan maataloudessa ja siksi on tärkeää, että me käsittelemme tätä asiaa. Monilla alueilla Euroopassa se on hyvin tärkeää, ennen kaikkea myöskin niillä alueilla, jotka ovat minua lähe, sydäntäni niin lähellä, siis vuoristoalueet, jossa ei ole mitään tuotantovaihtoehtoja. Joko siellä tuotetaan maitoa tai oikeastaan mitään, minkään muun muotoista maan taloutta ei järkevällä tavalla voida harjoittaa. On aivan totta, mitä komissio sanoi, että tuotan maidontuottajien asema pitää vahvistaa, mutta ennen kaikkea ne alueet, joista puhuttiin aikaisemmin, siellä tuotanto tosiasiassa on lähes täysin osuuskuntien säätelemää, joten ehdotus ei oikeastaan tuo mitään uutta. Ja meidän ei pidä nyt luoda mitään illuusioita siitä, että siellä, missä maitoa myydään yksityisille maidon jalostajille, ei ei olisi mitään hintaneuvotteluja. Se ei näin kyllä on, vaikka ei kenties ole täysin laillista ajatellen kilpailuoikeutta, mutta se on tosiasia. Me emme halua nyt tehdä tästä tiikeristä hampaatonta. Ja minusta te olette jo puhunut siitä tänään jo herra komission jäsen, että on tapahtunut tiettyjä edistystä tuotannon alueella, mitä tulee hedelmiin ja vihanneksiin. Siellä on ohjelmia, jotka tukevat tuottajajärjestöjä. Ja minusta tämä lähestymistapa puuttuu tästä ehdotuksesta, koska jos ei ole mitään todellista houkutinta liittyä tällaisiin järjestöihin, missä rahoituksellista etua, niin en pelkään vain, että tämä esitys tulee jäämään hyvin hampaattomaksi hampaattomaksi tiikeriksi, ja olin niiden kanssa yhtä mieltä, jotka puhuivat aiemmin näistä määristä. Meillä on nyt esimerkki Sveitsi, ja me pitäisi katsoa täsmällisemmin Sveitsiä ja pohtia sitä, haluammeko tehdä samat virheet kuin siellä on tehty. Herbert Dorfman, la parola, Kiitokset kollega Dorfman. Ja seuraavana kollega Rudus. Kiitoksia. Olen iloinen, että komissaari on tänään vieraanamme, mutta olen kuitenkin pettynyt. Pettynyt olin jo silloin, kun korkeatasotyöryhmä esitti nämä seitsemän avainkohtaa. Silloinkaan ei ollut nähtävissä, että olisimme kehittäneet sellaisia järjestelmiä, jotka tukisivat hyvinkin epätoivoisessa asemassa toimivia tuottajia. Muutama perustelu tälle. Näissä asiakirjoissa viitataan tuottajajärjestöihin ja siihen liittyen toteatte, että jäsenvaltiot voivat päättää siitä, että pitäisikö tuottajien ja jalostajien välille solmia sitovia sopimuksia. Te viittaatte myöskin alakohtaisiin järjestöihin ja avoimuuteen. Ja mitä tulee tuottajajärjestöihin, niin voin sanoa, että Saksassahan markkinoiden rakenne lain kautta tämä asia on jo hoidettu, mutta kriisiin ajauduttiin silti. Ja sanoitte, että 33 prosenttia on kansallinen kiintiötaso, mutta muistuttaisin, että aikanaan komissio ehdotti 75 prosenttia raja-arvoksi. Ja nyt herääkin kysymys, että onkohan kilpailualasta vastaava komissaari saanut äänensä kuuluviin, ja oletteko varma, että 33 prosenttia riittää? Sopimuksiin liittyen voin todeta, että neuvotteluasemiltaan tilanne on ihan selvä. Saksassa 99 prosenttia karjakasvattajista ovat tällaisten sopimusten piirissä, mutta kriisiin silti ajauduttiin. Ja mielenkiinnolla jään odottamaan näitä uusia toimenpiteitä. Tietenkin avoimuus on hyvä asia Mutta kun katsotaan markkinoida, niin sehän toimii sykleittäin. Aina tulee ylämäkiä, alamäkiä ja jos emme löydä todellisia tehokkaita välineitä, niin me tulemme ajautumaan suurien ongelmien kouriin, sillä ainakin Saksasta katsottuna voin sanoa, että tämä teksti ei ole mitenkään yllättävää, uutta sisällä pitävää. Ja en oikein ymmärrä, miten tuottajia voitaisiin tukea riittävän voimakkaasti, jotta he olisivat vahvoja taisteltaessa markkinoita ja teollisuutta vastaan, joten kyllä me kaipaisimme jotain muuta lisukkeeksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana kollega Lulling, kaksi minuuttia ja hänen jälkeen kollega Galinowski. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää komission jäsentä Näin tämän juuri sellaisella kielellä, jonka ymmärrän paremmin kuin englanniksi. Sitä ei ollut kokouksen alussa vielä. Joten oikeuden katsoa sitä myöhemmin tarkemmin. Mutta minulla on kysymys. Tästä ovat muutkin jäsenet jo ilmaisseet huolia. Ja se on 126 artiklan ehdottama raja-arvo. Haluan tietää, että miten nämä rajat vaikuttavat rakenteisiin pienessä maassa, kuten omassani. Luxemburgissa käytännössä kaikki maidon tuotanto, joka ehkä edustaa 0,1 prosenttia koko ajan e tuotannosta, kaikki tästä tuotannosta on osuuskunnissa. Yksi niistä edustaa yli 60 prosenttia tuottajia. Nyt täällä on 33 prosentin raja. Onko se kumulatiivinen? Koska taisin ymmärtää sen niin, että osuuskunnat eivät olisi tässä mukana, koska meillä on suuria osuuskuntia. Danone, Nestle, Jople, tal, Luxle ja tällaisia yrityksiä, jotka jossain 60 prosenttia tuottajia ja 120 miljoonaa tonnia, niin silti voi olla pieni Ei voida odottaa, että näiden suurien toimijoiden kanssa voidaan kilpailla hinnalla. Joten komission jäsen, voitteko vakuuttaa, että nämä eivät tule kattojen enimmäismäärien piiriin? Luxley on juuri esimerkiksi rakentanut suuren, hienon meijerin ja jos sillä ei ole tarpeeksi maitoa, niin sehän menee konkurssiin. Ja se olisi sitten teidän vikanne. Toivottavasti voitte hälventää huolenne tässä. Ate. Kiitoksia sitten vielä kollega Kalinowski. Sasu. Kiitoksia komission jäsen. Sanotaan, että hyvä on paremman vihollinen usein. Eli kiintiössä luopumista on varmaan tällainen tilanne, jos nämä välineet pannaan täytänä, jos tänään keskustellaan. Haluan tietysti, että olisi toisin päin. Useimmat meistä tuottajat odottavat sääntelyvälineitä maidon tarjontaan, jotka vaikuttaisivat samalla tavalla kuin kiintiöt. Tarvitaan tällaisia välineitä, jotka johtavat markkinoiden vaki- vakauteen ja suurempaan avaimuuteen maita markkinoilla. Ja tässä mielessä kolme huomiota nopeasti. Ehdotuksessa puu, kuuluu, tai puuttuu kauppaketjujen osuus. Ja toiseksi, jos kiintiöstä luovutaan, niin siinä tarvitaan sitä, että täytyy todellakin harkita sitä, että interventiomekanismien toimeenpanoalaa täytyy laajentaa. Ja sitten kolmanneksi, useissa jäsenvaltioissa puolossa tarvitaan suurempaa konsolidointia markkinoilla, että voidaan kilpailla maailmanmarkkinoilla. Tämä koskee myös osuuskuntia. Ja siinä mielessä nämä monopolien vastaiset säännöt, niiden ei pitäisi rajoittaa näitä prosesseja. Kiitoksia. Bene. Eh, caro commissario, abbiamo finito eh, tutti... Kiitoksia. Arvoisa komissaari, nyt olemme kuulleet jäsenten kommentit ja kysymykset ja nyt saatte mahdollisuuden vastata näihin huomioihin. Yksi pyyntö teille. Kyse on tästä tuotanto-ohjelmasta, johon kollega Skotta viittasi puheenvuorossaan se liittyy myöskin maitotuotteisiin ja kysyisinkin, että miten voimme varmistaa, että tarjonnan hallinta markkinoilla toimisi paremmin. Parlamenttihan on ottanut tähän kantaa ja nyt kysyisimme, miten tätä asiaa voitaisiin käsitellä. Arvoisa komissaari, olkaa hyvä. toute façon, le paquet qualité va arriver euh, bientôt. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, tämä paketti tullaan esittämään piakkoin. Saatte molemmat asiakirjat käyttöön ja silloin pallo on teidän kenttäpuoliskolla, kuten täällä jo todettiin. Kollega Lulingille voin sanoa, että ei stressiä kyllä tilanne nyt on sellainen, että tämä ehdotus ei liity osuuskuntiin, mutta kun katsotaan Tanskaa, niin siellä lähes 100 prosenttia on kyse osuuskunnista, Alankomaissa luku on 70 prosenttia, Kyse ei ole osuuskunnista, vaan tuottajista, jotka neuvottelevat meijereiden kanssa, ei osuuskunnista. Ne, jotka eivät kuulu osuuskuntiin, niin sanoitte, että luku on aika alhaisella tasolla. No mitä näihin lukuihin tulee, niin niitä sovelletaan jäsenvaltiotasolla, mutta myöskin eri jäsenvaltioiden markkinaosuuksiin. Näin voi, ei voida välttää, etteivätkö Luxemburgin tuottajat voisivat järjestäytyä. Tulette näkemään tähän liittyen enemmän tietoa tässä asetusehdotuksessamme. Kollega Ruudust, te totesitte, että sopimuksin ei voitu estää kriisiä. No on tietenkin selvää, ettei tämä ole kaikkien ongelmien ratkaisu ja että että sen jälkeen tuottajat eläisivät onnellisena elämänsä loppuun asti. Interventiota on sovellettu pitkän aikaa, mutta näiden sopimusten avulla pitäisi pystyä varmistamaan tietynlaista vakautta. Me tiedämme, että markkinoillakin tapahtuu vaihtelua. Me emme voi täydellistä vakautta saada aikaiseksi, mutta sopimusten avulla tuottajat saavat mahdollisuuden neuvotteella näistä määristä ja hinnoista. Niin, tämä luku 33 prosenttia. Olette jo kuulleet, että tämä joidenkin mielestä johtaa surpan byrokratiaan, rajoittuneempaan lähestymistapaan, mutta meidän piti vain etsiä kompromissia, joka mahdollistaa yhtäältä kilpailun, mutta toisaalta myöskin tuottajien suuremman painoarvon suhteessa meijereihin. Me kuulimme kritiikkiä tähänkin liittyen, esimerkiksi pienemmät meijerit, jotka taistelevat suuria järjestöjä vastaan, niin vaikka olemme vetäneet rajan, niin ei tämä tarkoita sitä, että kaikkialla käytettäisiin 33 prosenttia, ehkäpä vähempikin on riittävä, tasapainon saavuttamiseksi. Me otimme tämän korkean prosenttiluvun käyttöön kilpailun varmistamiseksi ja varmistaaksemme sen, että tuottajillakin on yhtäläiset neuvottelumahdollisuudet. Kollega Jaar, totesitte, että YMPstä puhuttiin paljon muista toimenpiteistä, erityisesti vuoristoalueiden tuottajien aseman parantamiseksi. Mutta kuten totesin, tämä paketti ei kykene ratkaisemaan kaikkia ongelmia. On olemassa rakenteellisia ongelmia, globaaleihin markkinoihin liittyviä ongelmia, innovointiin liittyvät ongelmat, syrjäseutujen tukemiseen liittyvät ongelmat, mutta tähän liittyen YMP-uudistus on tulossa maitoalan sektori tietenkin liittyy läheisesti YMP-uudistukseen, mutta nämä ovat alakohtaisia ehdotuksia, mutta minä uskon, että kyllä maitoalakin voi hyötyä YMPn uudistuksesta. Niin, lisäarvokysymys, johon kollega Ashworth viittasi. No, vastaus on sama kuin jo äsken antamani. Meillä on olemassa paikallisen tason tukitoimenpiteitä tasapainon vaalimiseksi. Siitä lähdetään liikkeelle. Sitten liialliseen byrokratiaan ja sääntelyyn. Kollega Raimers, voin vakuuttaa teille, että kyse ei ole pakottavista säännöistä, vaan ne tuottajat, jotka haluavat neuvotella sopimuksista, niin voivat tehdä niin. Ei heitä pakoteta siihen. Jos muita ratkaisumalleja löytyy, niin mikä ettei. Parempi niin ne, jotka toimivat osuuskuntien kautta, niin me emme pakota heitä muuttamaan lähestymistapaansa. Tämä ehdotus vain tarjoaa mahdollisuuksia niille tuottajille, jotka eivät ole järjestäytyneet ja joilla on ongelmia geografiasta johtuen. Eli ei tämä johda automaattisesti lisäbyrokratiaan. Sitten tähän avoimuuskysymykseen. Kuten jo totesin, meidän täytyy muillakin aloilla puuttua näihin kysymyksiin, interventiotoimenpiteet kriisin aikoina. Mehän ehdotamme tässä selonteosta, selonteossa, joka on liitetty tähän asetustekstiin, muun muassa sitä, että kiintiöiden poistamisesta vastaava taho on neuvosto, ei kukaan muu. Neuvostolla on lainsäätäjän rooli ja se on päättänyt luopua kiintiöistä. Ei maatalousasioista vastaava komissaari ole tässä syypäänä ja tekijänä, vaan neuvosto. Ja tämä selvitys kiintiöiden poistosta siihen liittyen me ehdotamme jotain ja jää nähtäväksi hyväksyykö komissio tämän. Me ehdotamme seuraavanlaista lauseketta, jonka mukaan vuodesta 2015 lähtien voidaan ottaa käyttöön sellaisia toimenpiteitä, jotka vaativat tuottajilta tuotannon vähentämistä ja markkina-analyysien kautta se saattaa johtaa markkinoilla ongelmiin, koska vaikkakin kysyntä on vakio, niin silti tuotanto on vähentynyt. Ja me olemme ottaneet käyttöön tämän niin sanotun perturbaatio lausekkeen Eli me annamme virikkeitä tuottajille, jotta he määräajaksi laskevat kokonaistuotantoaan. Ja kollega Garcia Perez, kuten totesin, rakenteelliset ongelmat maitoalalla käsitellään sitten YMPn yleisessä tarkistuksessa. Ja sitten hintakysymyksen liittyvä Kösteringin kommentti. No kyse on ihan neuvottelusta, eli tuottajat ja meijerit neuvottelevat tästä. Mehän emme tietenkään lyö lukkoon kaikkia asioita, sopimus solmitaan sopia osapuolten välillä, mutta tässä myöhemmin esitettävässä tekstissä otetaan huomioon nämä vähimmäisnormit, jotka liittyvät sopimuksen sisältöön. Ja näistä lähdökohdista lähdetään sitten liikkeelle, kun osapuolet neuvottelevat sopimuksen yksityiskohtaisesta sisällöstä. Sopimuksesta siis neuvotellaan Ja mitä tulee vaatimukseen tuottajien aseman vahvistamiseen, niin totesin jo, että näiden tuottajajärjestöjen perustamiseksi tullaan myöntämään rahoituksellista tukea, investointimahdollisuuksia ja muita toimenpiteitä, joita on sovellettu muun muassa hedelmä- ja vihannesektorilla. Ne ovat tälläkin alalla käytettävissä, jotta sopimuksia voidaan neuvotella. Ja uskoakseni sitä kautta voidaan päästä jopa sellaiseen tilanteeseen, että tuottajajärjestöt tekevät voimakkaampaa yhteistyötä, jota kautta saadaan aikaiseksi todellista lisäarvoa. Kyse on kuitenkin ensimmäisestä askeleesta, joka otetaan, mutta ne tuottajat, jotka haluavat edetä vielä pidemmälle, niin voivat tehdä niin. Kuten sanottu, YMP-uudistuksen myötä tulemme esittämään myöskin lisätukitoimenpiteitä. Olin tässä nyt pyrkinyt vastaamaan kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. En nyt tietenkään voinut puuttua sellaisiin kysymyksiin, jotka liittyvät YMPn tarkistukseen. Olin iloinen, olin iloinen, että pääsin tänne vieraaksenne ja toivottavasti ensi vuonna voimme jatkaa tätä yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitokset, arvoisa komissaari saaneen muistuttaa teitä siitä, että seuraava valiokunnan kokous järjestetään 25. päivä tammikuuta kello 15 alkaen, ja joka ei pääse Strasbourgiin, niin hänelle toivotan jo tässä vaiheessa iloista joulua. Päätän kokouksen tähän, kiitoksia.